nimitetty valtiosihteerin tehtävään Unkarin hallituksessa ensimmäinen syyskuuta 2010 lähtien. Parlamentti panee tämän merkille ja artiklan 7 kohta 1 mukaan, joka koskee e- Euroopan parlamentin jäsenen valintaa yleisissä vaaleissa, otetaan huomioon työjärjestyksen artiklan 4 alakohta 1. Ja näiden mukaan totean, että hänen toimikautensa Euroopan parlamentissa loppuu ensimmäinen syyskuuta lähtien. Tämän verran ilmoitusasioita alkuun. Sitten käsittelyjärjestys. Olette saaneet esityslistan. Työjärjestysmerkityjen mukaan se on teille lähetetty.